meidän täytyy varmistaa, että toimimme toisella tavalla. Toivon, että huomenna saadaan hyvä tulos aikaiseksi ja riittävän monet ovat valmiita tukemaan tätä ratkaisumallia, jotta saadaan sitten hyvät neuvotteluasetelmat aikaiseksi keskusteluissa neuvoston kanssa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, kollega Manders. Päätän keskustelun tähän ja äänestys mietinnöstä toimitetaan huomenna. Seuraavana esityslistalla on kollega Ryylen mietintö aiheena julkisten hankintojen viimeaikainen kehitys. Ja puheenvuoron saakin esittelijä saman tien. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Toivottavasti toimii no nyt. Monet kiitokset puhemies. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä myöskin hyvästä yhteistyöstä ja toistaiseksi hyvästä tuloksesta, jonka olemme valiokunnassa saaneet haluaisin muutamia tärkeitä kohtia tässä esitellä. Toisaalta me tarvitsemme enemmän äm, oikeusvarmuutta sekä työnantajille että äm, to, annon saaneille. Jos ajatellaan tätä kriisiä, niin mikä meillä on, niin nyt ollaan kritisoitu sitä, että Euroopan lainsäädännön ja kansallisen täytäntöönpanon yhteispeli ei ole johtanut siihen, että ähm, tavarahankintojen ähm, tai julkiset hankintojen hankkiminen olisi ähm, yksinkertaisempaa, vaan se on johtanut pitkäaikaisiin menettelyihin ja kalliisiin menettelyihin ja siitä kärsii innovaatio ja laatu. Monet tutkimukset myöskin sen osoittavat, jos ajatellaan oikeudellista epävarmuutta, niin halvin tarjous valitaan äh, parhaan sijasta. Ja jos ajatellaan, että komission pitäisi antaa ähm, tukea, niin äh, ei lainkaan ole reilua kauppaa otettu huomioon. Tässä kohdin ähm, komission pitäisi tehdä kotiläksynsä. Parempi koordinointi komissiossa on myöskin tarpeen. Euroopan äh, yhteisöjen tuomioistuin on monissa kohdin viime aikoina poistanut poistanut oikeudellista epävarmuutta ja vahvistanut omaa rooliaan myöskin, jos ajatellaan sitä, että direktiivin ei pitäisi, direktiiviä ei pitäisi laajentaa sellaisiin aloihin, jotka eivät kosketa sitä niin kuin kaupunkisuunnittelu. Tämä koskettaa julkisia hankintoja, mutta se ei anna blankkosekkiä Tämän haluan omassa mietinnössäni vielä selkeästi ilmaista ja sitten mitä tulee Mm, palveluja koskeviin käyttöoikeussopimusten oikeudellisen selkiyttämiseen. Me olimme hyvin erimielisiä valiokunnassa siitä. Nämä palvelujen käyttöoikeussopimukset on olleet poikkeuksena, jotta annettaisiin oikeutta myöskin kulttuurieroille. Ja tätä ovat ne kunnalliset ähm, huippuyritykset tai sitten julkiset yritykset, varsinkin vesialalla, ja ähm, ammattiliitot ja myöskin kansalaisjärjestöt ovat tukeneet minun kantaani. Tämänkin haluan ilmaista tässä mietinnössäni. Ja sitten yksi asia on myöskin tärkeä, että julkisten hankintojen ei pitäisi johtaa siihen, että valitut instituutiot menettävät demokraattiset arvonsa. Ja jos nyt sitten tehdään Mm, päätös siitä, että reilun kaupan pitäisi myöskin esittää tärkeää roolia julkisten hankintojen kohdalla, on sitten kyseessä kahvin hankinta tai muiden tuotteiden hankinta, niin minusta on tärkeää, että tätä vahvistetaan. Ja olisi todella tärkeää, että tällaisessa tapauksessa komissio auttaa kuntia. Ja jos he tekevät virheitä, niin silloin komissio antaa heille tukea neuvojen muodossa. Mm, ja jos nyt taas sitten avataan tuomioistuimessa eh, menettely Alankomaita vastaan, niin minun mielestäni tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä poliittiset eh, elimet ovat luoneet. Ryyle. Paljon kiitoksia kollega Ryyle. Puheenvuoropyyntöjä on esitetty. Muistakaa, että puheenvuoron pituus on rajattu yhteen minuuttiin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Engel. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin aluksi onnitella esittelijää. Haluaisin kiittää myös tästä yhteisestä äh, työstä ja siitä, että hän on ollut käytettävissä minun mielestäni erittäin tasapainoinen mietintö, joka parantaa oikeudellista varmuutta. Niinpä ei millä hinnalla millä hyvänsä haluta lisää lainsäädäntöä, vaan halutaan käsitettävyyttä varsinkin lisätä. Rova Ryyle otti esille tässä jo palveluiden hankinnat. Tämä on asia, jossa on tietty ristiriita ja haluaisin vielä painottaa sitä, että me tiedämme, että komissio aikoo ehdottaa meille uusia lainsäädäntönäkökohtia tästä asiasta ja toivoisimme, että komissio ottaa huomioon sen, että meidän pitää parantaa yhtenäismarkkinat tai parantaa niitä se on tärkeää, kun annetaan lainsäädäntöaloite tässä asiassa. Gebhardt. Kiitos. Seuraavana kollega Gebhardt. No, Kiitoksia, herra puhemies. Arvoisat kollegat, ryhmäni olisi mielellään äänestänyt tämän mietinnön puolesta, koska se pitää sisällä monia positiivisia tekijöitä, mutta valitettavasti on olemassa kolme asiaa, jotka jäävät uupumaan tai joita emme voi hyväksyä nykyisessä muodossa. Ensinnäkin se on ongelma, että kollega Ryyle ei voinut hyväksyä sitä ajatusta, että me sanoisimme, että me ottaisimme huomioon myöskin tietyt puitteet palveluille, jotka ovat yleishyödyllisiä. Me tarvitsemme myöskin enemmän oikeusturvaa sosiaalipalveluiden alalla. Se on mietinnön heikko, heikon lenkki. Mitä emme missään nimessä voi hyväksyä on se, että käyttöoikeussopimusten suhteen ei päästä eteenpäin. Me emme voi sanoa vain, että me emme halua tätä, tuomioistuin asian hoitanut, tämä on epäpoliittista toimintaa. Mielestäni on tärkeää, että sanomme suoraan, mitä me haluamme. Mehän tiedämme, että komissio valmistelee lainsäädäntötekstejä. Tästäpä syystä on tärkeää sanoa, mitä me haluamme. Ja että me vaadimme komissiota huomioimaan myöskin tuomioistuimen positiivisen kannan. Sitä kautta saadaan aikaiseksi oikeusturvaa, sitä me vaadimme ja siksi olemme laatineet vaihtoehtoisen päätöslauselman tekstin. Ja me toivomme, että voisitte hyväksyä tämän vaihtoehtoisen tekstin. Kiitoksia. Danke, Frau Ge- Paljon kiitoksia kollega Gebhardt. Seuraavana kollega Busoi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, haluaisin tässä onnitella esittelijää. Olen samaa mieltä, että Euroopan lainsäädäntöä pitää yksinkertaistaa äh, tavara- ja palveluhankintojen osalta – Tällä alalla on hyvin paljon kiistoja. Esimerkiksi Romaniassa meillä on monia menettelytapaongelmia ja riittämätön lakien täytäntöönpano, joten me emme saa esimerkiksi raha, rakennerahastoista tukea. Me tarvitsemme yksinkertaisemman lainsäädännön, joka helpottaisi tilannetta. Ja vielä alimmasta hinnasta. Olen samaa mieltä siinä, että julkiset hankinnat, niiden ei pitäisi perustua pelkästään hintaan. Olen samaa mieltä, että pitäisi olla hyvä hintalaatusuhde ja hinnan ei pitäisi olla ainoa tärkeä kriteeri. Tämä pitäisi ottaa huomioon kun uudistetaan lainsäädäntöä, pitäisi olla lisää joustoa, mutta asia pitäisi hoitaa varovaisesti, koska jos meillä ei ole selkeitä kriteereitä, Pandoran lipas aukeaa ja meillä on epävarmuutta. Mr. Harbour has the... Kiitoksia kollega Harbour seuraavana. Uh, thank you, President. Kiitoksia herra puhemies. Niin kuin ryhmäni varjo esitteli ja myöskin vastuuvaliokunnan puheenjohtaja totesi, niin minä haluaisin kiittää kollega Ryyle erittäin tärkeästä mietinnöstä. On valitettavaa, että menettelytapasääntöjen takia näin tärkeää mietintöä, sisämarkkinoihin liittyvää tekstiä voidaan käsitellä vain minuutin puheenvuoroin. Mielestäni on hyvä, että komissari Tajani on paikalla. Haluaisin todeta hänelle, että julkiset hankinnat ovat avaintekijänä innovoinnin tiellä koko Euroopan alueella. Kollega Vanier tarkastelee strategiaa, mutta keskeinen ongelmahan on se, että järjestelmä, niin kuin mietinnössä sanotaan, on sekaava ja monimutkikas. Monet hankintaviranomaiset eivät kykene toimimaan toivotulla tavalla. Me voisimme käyttää julkisia hankintoja alueiden edistämiseksi, pk-yrityksen tukemiseksi. Sitä kautta voidaan edistää innovointia ja vihreitä tuotteita ja palveluita ja sitä kautta saadaan todellakin ajettua innovointiagendaa. Siihen meidän on päästävä, mutta se edellyttää kaikkien komission toimijoiden tukea. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Tajani. Anteeksi, kollega Haber. Seuraavana spôsob nakupovania tovarov a služieb pre verejný sektor umožňuje Julkiset hankinnat ovat hyvin tärkeitä. Me pyskin voimme saada sääntelyn kautta on hyvät hinnat ja vastustaa korruptiota, mutta on tärkeää minun mielestäni yksinkertaistaa säädöksiä. Meidän pitäisi pyrkiä tähän suuntaan. Kokemus osoittaa, että hyvä ratkaisu olisi, että ähm, sopimuksia yksinkertaistetaan myöskin kansainvälisellä tasolla. Ja meidän pitäisi suuri yleisö saada myöskin vakuuttuneeksi tästä. Tämän kokemus meillä on kuntien itsehallinnosta, miten, se käsi, miten kunnissa omaa omaisuutta hoidetaan siten, että suuri yleisö pystyy seuraamaan asioiden tilaa. Kiitoksia seuraavana kollega Roittova. Věřím, že tato zpráva o Kiitoksia herra puhemies. Minä uskon, että tämä hankinta, mietintö, joka mä ehdottomalla enemmistöllä hyväksyttiin valiokunnassa ajaa asioita oikeaan suuntaan. Julkiset hankinnat ovat pk-yrityksille keskeisen mer- erittäin tärkeitä. Suurin osa julkisista hankinnoista liittyvät lähinnä rakennusteollisuuteen ja siellä korruptio velloo. Valitettavasti me emme valitettavasti pääse äänestämään ehdotuksestani, joka johtaisi siihen, että voitaisiin myöskin julkistaa ö, kilpailutuksen liittyvät hinnat. Näin voisimme todellakin selvittää näitä epäilyttäviä hintapolitiikkakysymyksiä. Koska minä uskon, että jos tämä hintapolitiikka-asia saadaan kuntoon, niin silloin myöskin PK-yritysten kannalta hankintatilanne paranee entisestään. Ja kiitokset esittelijä Tikaulle. Domnule președinte, valoarea pieței de achiziții publice la nivel... Kiitoksia puhemies. Julkiset hankinnat Euroopan unionin tasolla. Kyse on 16 prosentista BKTstä. Se tarkoittaa sitä, että kaikilla EUn yrityksillä pitäisi olla näihin pääsy. Palveludirektiivi takaa sen, että mikä tahansa eurooppalainen yritys voisi tarjota palveluita koko alueella ja e-hallintoa pitäisi myös käyttää tässä. Myös sähköiset tarjouskilpailut pitäisi olla käytössä. Olen tyytyväinen tähän mietintöön ja päätös, jossa viitataan luvan saaneisiin tarjoajiin ja eurooppalainen rakenne myös on, on tässä olennainen. EU on sitoutunut siihen, että 15 prosenttia Euroopan julkisista hankinnoista pitäisi hoitaa sähköisesti. Romania on täytäntöönpannut nämä toimenpiteet ja siitä syystä julkiset hankinnat ovat avoimia ja pk-yritykset pääsevät näille markkinoille. Kiitoksia kollega Schwab on pyytänyt puheenvuoroja, sen hän saa saman tien. Kiitoksia puhemies, herra komissaari. Minä myöskin haluaisin rouva Rylä ja varjoesittelijöitä onnitella tästä hyvin vakaasta mietinnöstä. Kansanpuolueen ryhmä on monissa asioissa tyytyväinen tähän mietintöön. Joissakin kohdin olemme sopineet kompromisseista, mutta niin kuin täällä isossa salissa on yleensä on, niin aina ei kaikkia mielipiteitä saa vietyä läpi, mutta minusta tämä on hyvä perusta jatkokeskusteluille Euroopan komission kanssa. Nämä kysymykset, jotka Rouva Ryyle otti esiin, miten voidaan olemassa oleville viranomaisille antaa jotakin tukea niin, että sosiaaliset hankinnat voitaisiin suorittaa siten, että ne vastaavat sisämarkkinoita ja sen tarpeita. Ja toiseksi, niin kuin kollega Engel sanoi, niin miten palveluja koskevia käyttöoikeussopimuksia voidaan muotoilla siten, että ne ovat pitkällä tähtäyksellä sisämarkkinoiden mukaiset. Ja olen kollega Engelin ja Rouva Ryylen kanssa myöskin yhtä mieltä siitä, että me voimme hyväksyä uudet säädökset ainoastaan ottaen huomioon se, että siitä on selkeää etua sisämarkkinoilla. Ja se, että saavutamme tässä kohdin hyvän kompromissin ja toivon, että sosiaalidemokraatitkin lopuksi kannattavat tätä. Kiitoksia. Basescu, kiitoksia. Seuraavana kollega Basescu în contextul crizei economice și financiare mondiale. Kiitoksia, herra puhemies. Elämme keskellä talous- ja rahoituskriisiä. Hallitukseni oli leikattava palkkoja ja eläkkeitä ja myöskin leikattava tukia. Nämä ovat tiukkoja toimenpiteitä. Me haluamme varmistaa, että julkisia varoja käytetään järkevästi ja tämä edellyttää avoimuutta, avointa, julkista hankintatoimintaa ja nopeaa sellaista. Me toivomme, että sähköistä hankintajärjestelmää voitaisiin käyttää, koska se johtaisi korruption vähenemiseen ja väärennösten kitkemiseen. Olemassa oleva byrokratia, lainsäädännön monimutkikkuus ja julkistamisiin liittyvät ongelmat ovat johtaneet siihen, että tietyt hankintasopimukset ovat jääneet tekemättä. Me olemme muuttaneet hankintalakia ja ensimmäinen kesäkuuta uusi laki astuu voimaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Komi, olkaa hyvä. Grazie presidente, signor commissario. La cri- Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, talouskriisi ja rahoitusmarkkinakriisi, ne ovat osoittaneet, miten tärkeä on julkisten hankintojen tehtävä. Eh, tällä tavoin voimme eh, myös eh, rohkaista kilpailuun EUn sisällä ja sen ulkopuolella. Mutta nyt tarvitaan oikeusvarmuutta ja tällä tavoin tällä säädöksellä parannetaan selkeyttä. Tässä on tehty erittäin hyvää työtä valiokunnassa ja mm, Kyse on äh, julkisista hankinnoista ja myös pk-yritysten osallistumisesta. On tärkeää, että pyritään välttämään se, että pk-yrityksiä syrjitään EUn. Kiitoksia. Ja vielä lopuksi herra Feld. Niin puhemies, kun haetaan syitä lamalle, voidaan miettiä näitä kysymyksiä, joita on otettu esiin. Kaikki keinotelijat, rakennusala ja muut ovat vaikuttaneet tähän asiaan. Avoimuus, avoimuutta ei ole ollut tarpeeksi ja aina on mennyt näitä sopimuksia samoille yrityksille. Toinen kerta toisensa jälkeen nämä samat tahot voittivat eikä koskaan rangaistu. Minä olen tyytyväinen tällaiseen uuteen kehitykseen, jotta saamme aikaan avoimuutta ja voimme varmistua siitä, että oikeus toteutuu ja käytetään myös asiantuntijoita, jotka ovat riippumattomia. Ja vielä lopuksi sanoisin, että yksinkertaistaminen on tärkeää. Ei ole järkeä siinä, että käytämme liikaa aikaa ja rahaa näissä tärkeissä asioissa. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti ja vielä puheenvuoro komission edustajalle. Hyvät naiset ja herrat, komissio ja varsinkin komission jäsen Barnier, jonka paikalla olen nyt. Me olemme seuranneet parlamentin oma aloitemietintöä koskien julkisia hankintoja. On tärkeää, että on, noudatetaan kuria julkisissa hankinnoissa ja pitää myös ottaa huomioon pk-yritykset, eh, aivan kuten Rova Tikau mm, ja muut edustajat sanoivat, eh, varsinkin nyt kun meillä on tietyt budjettirajoitteet. Eh, mietinnössä esitetyt huomiot otetaan todellakin huomioon silloin, kun muodostellaan komission ehdotusta. Pyrimme jo siihen, että arvioimme ex post vaikutuksia julkisissa eh, julkisilla markkinoilla esiin liittyviin eh, säädöksiin. Pyrimme edistämään kestävää kehitystä ja innovaatiota eh, ja nyt kun käymme läpi myös oikeudenpäätöksiä, niin me voimme myös rajoittaa sellaiset tekijät, jotka tulevat tälle alalle mukaan. Mitä tulee mahdolliseen ehdotukseen, joka liittyy käyttöoikeussopimuksiin, ja tässä asiat viedään päätökseen 2010 loppuun mennessä, ja tässä otetaan huomioon kaikki tämän alan lainsäädäntöehdotukset. Nykyiset lainsäädäntöpuitteet, siinä täytyy ottaa huomioon myös äh, talouskehitys. Äh, epäilemättä meidän täytyy saada aikaan lisää oikeusvarmuutta, selkeyttä ja avoimuutta sovellettavissa säädöksissä. Mitä tulee kansainvälisiin äh, markkinoihin, me pyrimme mahdollisimman paljon avautumaan ja eh, tässä tärkeää on vastavuoroisuus silloin, kun neuvottelemme. Me haluamme eh, läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa ja haluamme suhtautua rakentavasti näihin keskusteluihin. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia arvoisa komissaari. Päätän keskustelun aiheesta tähän. Äänestämme mietinnöstä huomenna.